pozwólcie państwo że otworzę popołudniową No niin, hyvät naiset ja herrat, jos sallitte, avaamme tämän iltapäivän kokouksen. Ja tehän tiedätte, että meillä on täällä tänään eh, hyvin erityinen vieras. You diest. Okei, Okay, we can start. Ja jos, hyvät naiset ja herrat, teille sopii, jos eh, sallitte, niin toivotamme tervetulleeksi hyvin erityisen vieraamme tähän kokoukseemme. Toivotamme tervetulleeksi koko Brasilian valtuuskunnan, vierailijavaltuuskunnan. Olemme äärimmäisen iloisia siitä, että Brasilian maatalousministeri sekä Brasilian parlamentin valtuuskunta ovat tulleet vieraaksemme. Tämä on erittäin tärkeä kokous ja hyvin tärkeä kokous meille Mehän äh, tiedämme, miten äh, merkittävä Brasilian kehitys on ollut. Se on ollut todella vaikuttavaa, hyvin nopeaa ja äh, tietenkin tämä kehitys on vaikuttanut myös Brasilian suhteisiin Euroopan unioniin. Näin ollen todella haluan vielä ilmaista kiitokseni siitä, että olette tulleet viraksemme ja tervetuloa tänne Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntaan. Sydämellisesti tervetuloa rouva ministeri, rouva Abreu. Tuossa jo totesinkin, että samoin vieraana on valtuuskunta Brasilian parlamentista kannattaa, samoin äh, senaattori Lemos, äh, senaattori Anastasia, senaattori Martins, herra Filio Pereu, herra Galeto Ja näin äh, Euroopan parlamentin jäsenet, toivotan myös teidät tervetulleeksi. Ja todella Brasilian suurlähettiläs Machado on myös vieraannamme. Toivotan kaikki muutkin vieraat tervetulleeksi, vaikka en nyt kaikkia nimeltä tässä saakkaan tervehdittyä. Ja todella Euroopan parlamentistakin meillä on joitain vieraita, nimittäin äh, Euroopan parlamentin Brasilian valtuuskunnan edustajia. Tervetuloa sydämellisesti kaikille. Kuin tässä jo totesinkin, ministeri on ilmaissut äh, toivomuksensa vieraillessaan täällä Euroopan unionin toimielimissä saada tavata myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan. Suhteethan ovat äärimmäisen tärkeät Euroopan unionin ja Brasilian välillä kauppasuhteet ja luonnollisesti myös Brasilian hyvin voimakas maatalousala on äärimmäisen tärkeä. Eli kyllä meillä tässä varmasti puheenaiheita riittää. Ja nyt rouva ministeri, olkaa hyvä. Nyt teidän puheenvuoronne jälkeen annan puheenvuoron poliittisten ryhmien koordinaattoreille. Ja tämän jälkeen voidaan vielä esittää kysymyksiä sieltä parlamentin jäsenten taholta. No niin, aika on kortilla, joten rouva ministeri, olkaa hyvä. Presidente, eu cumprimento com Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Sikirskiä ja kaikkia muita tässä valiokunnassa. Valiokunta on niin tärkeä Euroopan unionin elämässä ja se on tärkeä myös Brasilialle. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi kaikki täällä valiokunnassa työskentelevät, joiden, jotka tekevät tärkeää työtä. Vaatuskuntamme on käynyt jo Pariisissa ja täältä kokouksesta jatkamme vuorostaan Geneveen. Lemus on senaatin puhemies. ja äh, Abreu on alahuoneen maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Ja Santa Catarina ja Lakuvirida mm, osavaltioiden edustajat ovat meillä paikalla. Haluan myös kiittää Vera Martinsia suurlähettäjästä täällä Brysselissä järjestetystä vastaanotosta, otosta, kuten myöskin muita valtuuskuntamme jäseniä, jotka ovat mukana täällä Brysselissä. Euroopan parlamentin val- maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat ja kaikki täällä läsnä olevat. Minulle on suuri kunnia saada kääntyä puoleenne täällä maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa – Euroopan, äh, Brasilian maatalousministerin ominaisuudessa. Haluaisin jonkun verran selvittää tilannettamme Brasiliassa liittyen maataloustuotteisiin, maataloustuotantoon ja tilanteeseemme yleisesti. Jokaisen maan erityisintressit ovat täysin legitiimejä, mutta kun puhutaan äh, elintarvikkeista, niin erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että maapallo kykenee tuottamaan elintarvikkeita koko väestönsä käyttöön. Niin, että niitä saavat kaikki miehet ja naiset maapallollamme. Rikkaiden maiden kasvu, kehitysmaiden tilanteen paraneminen ja uusien talouksien nouseminen ovat johtaneet siihen, että äärimmäinen köyhyys on vähentynyt kaikkialla maapallolla. Koskaan aiemmin historiassa me emme ole kyenneet näkemään tämän kaltaista kehitystä. Latinalaisamerikkalaiset kansat, aasialaiset ovat päässeet pois äärimmäisestä köyhyydestä ja ovat mukana kuluttajien ja työntekijöiden maailmassa. Tällainen edistys on itse asiassa valtava maataloustuotannon haaste. Kaikissa niissä maissa, joissa maatalousmaan käyttö on saavuttanut rajansa. Vain valtavat tuotannon määrän lisäämiset ovat tähän mennessä olleet mahdollisia. Siitä huolimatta väestön määrä on yhä kasvussa. Kuten tiedämme, arvioimme, että vuonna 2050 meillä on yli 12 miljardia kuluttajaa. Käytännön puolella tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy tuottaa laadukkaita elintarvikkeita, jotka ovat kaikille saatavilla. Ja meidän täytyy myös huolehtia elintarviketurvasta kautta maailman ja kyetä välttämään epätasapainotilanteita kaikkein haavoittuvimmilla alueilla. Brasilia yhdessä muiden maiden kanssa voi olla mukana edesauttamassa tässä työpanoksellaan, kun lisätään maataloustuotantoa. Sillä kuten tiedämme, maapintalamme on 8 miljoonaa neliökilometriä. Se on valtava määrä, mutta vain 28 prosenttia tästä maalasta käytetään maataloustuotantoon. Jos otetaan huomioon kylät, jotka kattavat 11 prosenttia maa-alueestamme. Meillä on vielä vain 61 prosenttia maa-alastamme, joka on täysin alkuperäisen biomassan puitteissa. Sitä rajoittaa tietysti myös ympäristölainsäädäntömme ja on varma, että ympäristölainsäädäntömme on maailmanlaajuisestikin katsoen yksi kaikkein tiukimpia – Meillä on siis olemassa jonkun verran liikkumavaraa, kun haluamme lisätä viljelypinta-alaa. Ja voimme myös pyrkiä parantamaan niitä viljelmiä, jotka tähän mennessä ovat tuottaneet vähemmän. Kaikkien suurten maataloustuottajien joukossa, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, Euroopan unioni, Kiina, Intia ja Venäjä, Brasilia on se joka on kyennyt lisäämään maatalousviljelmiensä tuottavuutta kaikkein eniten. Vuonna 2010, kun käynnistimme maatalousuudistuksemme, meillä tuottavuus on ollut jatkuvassa kasvussa ja olemme kyenneet myöskin säästämään 50 miljoonaa neliökilometriä perkästään viljojen viljelemiseen ja olemme kyenneet tällä tavalla lisäämään tuotantoamme voimakkaasti. Kun tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta ja viimeistä kymmentä vuotta, olemme kyenneet lisäämään 50 miljoonalla tonnilla viljatuotantoamme ja 11 miljoonalla tonnilla naudanlihatuotantoamme ja sianlihatuotantoamme samalla olemme voineet vähentää ähm, metsien häviämistä. Tämän seurauksena ympäristö on kyetty säästämään ja me olemme voineet myöskin metsien katoa on kyetty vähentämään ainakin 20 prosentilla maa-alaa ja vesivirtojen läheisyydessä. Amazonissa lainsäädäntö määrää, että 80 prosenttia tonteista Amazonin alueella pitää säilyttää. Puhutaan nyt alueista, joita aiemmin uhkasi metsäkato, Ja 50 prosenttia näistä maa-alueista on laitettu elpymisohjelman piiriin. Kun tarkastellaan luonnonolosuhteita ja tutkimusteknologiaa, kuten myöskin kehitystä, tämä kaikki on mahdollistanut sen, että olemme voineet kehittää maatalousmallin, joka nimenomaan on suuntautunut trooppiseen ympäristöön olemme saaneet myöskin hyötyä kansainvälisestä kaupasta ja se on mahdollistanut sen, että kuluttajat ovat saaneet parempaa ja edullisempaa tuotantoa käyttöönsä. Ja samalla olemme voineet keskittää toimintamme kaikkein tuottavimpaan alaan. Näin lisäten yleistä tulotasoa ja hyvinvointia. Kansainvälinen kauppa on johtanut siitä, että ihmiset ovat tulleet riippumattomammiksi myönteisellä tavalla. Ja Brasilian voimakas sitoutuminen siihen, että jatketaan tämänhetkisiä neuvotteluita vapakauppa-alueen muodostamiseksi merkosurin ja Euroopan unionin välillä ovat jatkuneet. On tärkeää, että viemme nämä neuvottelut päätökseen ja, ja markkinoille pääsy täytyy taata molemmille osapuolille tasapuolisesti lähitulevaisuudessa. Konferenssi, joka käsitteli maailman eläinten hyvinvointia, pidettiin Brasiliassa ja kansainvälisestikin tunnustettiin, että alueemme ovat vapaita sikarutosta. Se on tärkeää meille ja seuraavien kolmen vuoden aikana Brasiliassa myös 12 muuta osavaltiota saavat tällaisen statuksen. Työskentelemme yhdessä maailman eläinterveysjärjestön kanssa tähän päästäksemme. Sianlihan, joka on maailmanlaajuistakin tunnustettua laatunsa vuoksi, on näin ollen pian pääsemässä myös Euroopan unionin markkinoille. Meidän täytyy päästä myös eurooppalaisten terveysviranomaisten kanssa yksimielisyyteen siitä, millä tavalla vahvistetaan vastavuoroista luottamusta. Ja odotamme innolla sitä, että eläinlääketieteelliset sopimuksemme Euroopan unionin ja Brasilian välillä voidaan saattaa päätökseen niin, että kauppavaihtomme pääsee täyteen vauhtiin. Tämän seurauksena kauppa kasvaa monillakin eri aloilla. Brasilia ei ole täysin avoin kaupalle ja aivan kuten jossakin EU-maissakin, yhä edelleen on jonkun verran epäluottamusta vapaakauppaa vasten ja vaaditaan erilaisia suojatoimenpiteitä. Ja tämän päivän talouden tilanne on sellainen, että meidän täytyy tällaiset kaupan esteet poistaa. Tuotanto ja kuluttaminen ovat nyt universaaleja malleja. Niiden avulla voimme kaikki pitää yhteyttä toisiimme. Tämän lisäksi tuotantoketjut menevät pidemmälle kuin kansalliset rajat ja me pyrimmekin rakentamaan maapallon uudelleen niin, että vastaamme avoimuuden ja kaupan esittämiin haasteisiin. Tällä viikolla myöhemmin olen Genevessä, jossa välitän selkeän viestin siitä, että Brasilia toivoo monenvälistä kauppajärjestelyä vahvistettavaksi ja vahvemmaksi VTOn piirissä. Me haluamme maatalouden täysin sen piirin Dohan kierroksen loppuun saattamisen myötä. Brasilian viranomaiset eivät hyväksy mitään vähimmäisratkaisua maatalouden kohdalla, vaan me haluamme enemmän. Me pyrimme luomaan alueellisia kumppanuussuhteita, jotta voimme tehdä taloudestamme ja kaupankäynnistämme dynaamisempaa. Brasilian hallitukselle on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi kauppasopimus myös Euroopan unionin kanssa. Olemme neuvottelemassa siitä, että tuo sopimus vietäisiin nopeasti päätökseen siinä toivossa, että maataloudelle annetut takuut eivät muodosta minkäännäköistä estettä. Protektionismi maataloudessa vielä enemmän kuin teollisuudessa saattaa johtaa siihen, että korkeita tuotantotasoja ei saavuteta maailmassa ja se aiheuttaa myös vaikeita yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia, jos näin siis kävisi. Euroopan unioni on ehkä kaikkein kaunein rakennelma nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja se on tuonut yhteen ihmisiä, jotka vuosikymmeniä taistelivat keskenään. Eurooppa on kyennyt saavuttamaan monia sellaisia asioita, jotka vaikuttivat vain mahdottomuuksilta aiemmin. Ja jos tähän on kerran kyetty, niin varmasti me kykenemme myös viemään tämän oman tilanteemme päätökseen. Ja tästä syystä meidän täytyykin käydä käsi kädessä Euroopan kanssa. minister. Kiitokset rouva ministeri tästä puheenvuorostanne. Siinäpä todella sisältöä piisasi. Ja todella eh, sananne eh, liittyen Euroopan unioniin eh, ovat äärimmäisen hienoja kuulla, koska yhteistyötä todella korostitte ja tämä tietenkin ilahduttaa meitä suuresti. Nyt kuulemme todella rouva ministeriä. Seuraavaksi puheenvuoron saavat poliittisten ryhmien koordinaattorit heistä. Ensimmäisenä herra Albert Dess EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva ministeri Katja Ambroi siitä, että olette tullut vieraksemme tänne Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntaan kymmenen vuoden ajan olin Saksan liittopäivillä eh, saksalais-brasilialaisen ystävyysryhmän johtaja ja brasilialainen kollega Werner Wanderer eh, oli Brasilian osapuolen puheenjohtaja tuolloin. Hän on, eh, hänestä on tullut hyvä ystäväni. Niin Vuonna 1988 olin ensimmäistä kertaa Brasiliassa ja voin todella onnitella teitä. Haluan onnitella teitä, sillä Brasiliassa asiat ovat kyllä todella kehittyneet hyvään suuntaan. Jo vuonna 1988 saatoin havaita, havaita miten Mato Grossossa muun muassa ää, sademetsiä tuhottiin valtavasti. Nyt edelleen maan pinta-alasta lähes 70 prosenttia on sademetsiä ja tilanne on nyt siis kääntynyt oikeaan suuntaan. Todella voidaan näin ollen esimerkiksi lentokoneesta nähdä, että sademetsät ovat vielä aivan valtavan pinta-alan äh, peittävät. No, ajatellaan vaikkapa Mato Grossossa. Siellä on myös hyvin äh, suuria suojeltuja äh, sademetsiä. Nyt todella jo 26 vuoden ajan olen maanne tuntenut että tilanne on nyt esimerkiksi tuotannon suhteen huomattavasti parempi kuin 20 vuotta sitten ja kaikki haluavat, että maaperä pysyy hedelmällisenä ja että sitä suojellaan. Mitä taas kauppasuhteisiin tulee? Tämä on tietenkin kahden kauppaa. Tekin itse asiassa sanoitte, että Bra- vienti Brasiliaan on äärimmäisen vaikeaa. Esteet ovat aika suuria. Halusimme Mato Grosson lahjoittaa lääkkeitä erääseen sairaalaan kerran ja luulenpa, että ne lääkkeet jäivät tullin yli neljäksi kuukaudeksi, joten kaupan esteitä tulisi kyllä todella purkaa. Meidän ongelmamme eurooppalaisina viljelijöinä on ongelma, joka on ehkä vähemmän Brasilian ongelma, nimittäin se, että me asetamme viljelijöillemme todella kovia vaatimuksia ja standardeja, jotka viljelijämme hädin tuskin pystyvät täyttämään ja saman vaadimme sitten muiltakin. No, pitemmittä puheita että mukavaa kun vieraana on Brasilian ministeri, jossa on vielä tässä elää pitkään, niin jatkan kyllä viljelijänä ja 26 vuotta sitten pohdin muuttamista Brasiliaan. Nyt olen jo valitettavasti liian vanha. Tervetuloa kuitenkin vieraksemme. No niin, kiitoksia teille herra Des, eh, ja kiitoksia myös tästä henkilökohtaisesta huomiostanne. Ehm, tokihan te aina Brasiliassa voitte vierailulla käydä, vaikka te nyt eh, sinne muuttaisikaan. Ja seuraavaksi sitten herra De Castro, aiempi puheenjohtaja ja myös ministeri Italiasta. Presidente, eh, a nome del mio gruppo de socialisti. Kiitos puheenjohtaja. Sosialistien ryhmän nimissä haluaisin myös toivottaa ministerin tervetulleeksi valiokuntamme vieraksi. Tämä on maatalousvaliokunta ja kiitos paljon näistä sanoista, kun puhuitte elintarviketurvallisuudesta ja se on asia, jonka, joka on läsnä kaikkialla maailmassa. Väestö tarvitsee yhä enemmän ruokaa ja tämä haaste voidaan kohdata teidän kotimaanne tuotannon kasvulla ja maatalouden uudistumisena. Me tuomme suuresti tuotteita teidän kotimaastanne, mutta on myös toinen asia, jonka haluaisin nostaa esille. Eräs asia, jota kokeiltiin ensimmäistä kertaa nimenomaan Brasiliassa – nälkä nollatasolle hanke. Tätä kokeiltiin Brasiliassa ensimmäistä kertaa. Tämä sosiaalinen hanke, joka saavutti merkittävät tulokset sosiaalipolitiikan ohella, on ollut myös maatalouspolitiikkaa, joka on mahdollistanut sen, että nämä suunnattoman hyvät tulokset saavutettiin. Me olemme, tutustuneet tähän Milanon maailmannäyttelyssä 2015 ja Kamparaka käynnissä. Kiitos, jos voisitte kertoa muutaman sanan näistä teidän hienon hankkeen upeasta tuloksesta. Kiitokset ja kiitos myös siitä, että kunnioititte puheaikaa. Näin ehdimme kuulla useampia puheenvuoroja. Ja seuraavaksi herra Wojciechowski, olkaa hyvä. E, Kaksi minuuttia. Kaksi minuuttia. Thank you. Przewodniczący przełożę na, na chwilę e, swoje wystąpienie w dalszej kolejności. Okay. Dobrze. Kiitos. Puheenjohtaja. Niin, e, hetkinen, e, tämän sijaan sittenkin ei. Ää, rouva Müller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa rouva ministeri. Kiitokset. Onko tämä mikrofoni päällä? Kuuluuko? Joo. Niin, itse kävin vuonna 2012 Brasiliassa ö, saksalaisella valtuuskuntamatkalla ja olin hyvin vaikuttunut siitä, miten intensiivisesti maanviljelijänne käyttävät maaperää samalla kuitenkin samalla maaperää suojellen ja teillähän on hyvin merkittäviä biotoopeja edelleen. Kuitenkin Saksassa toistuvasti on käytetty käyty keskustelua sademetsää hakkuista sekä GMO-tuotteista, joita teillä viljellään. Ja kysyisinkin ihan konkreettisesti teiltä paria kolmea asiaa. Soja, soja jota tuodaan, on pääasiassa ähm, geeni teknologisesti muunneltua. Paljonko Brasiliassa on vielä äh, sellaista pinta-alaa, jossa kasvatetaan perinteistä, perinteistä viljaa, jossa geenimuuntelua ei sovelleta. Olemme tuolta Bayerista kuulleet, että on tullut soijaa, joka on kuitenkin perinteisesti kasvatettua, eikä siis GMO ei geneettisesti muunneltua. Puhuitte tutkimuksesta ja kehityksestä. Tämä on hyvin tärkeää. Vierailullamme Brasiliassa viljelijät kertoivat meille, että siksi, että tutkimus ja kehitys pyrkimykset on pantu jäihin, niin on itse asiassa heidät on oikeastaan pakotettu käyttämään GMO-siemeniä. Sitten toinen asia TTIP-neuvottelut, siis vapaakauppaneuvottelut EUn e ja Yhdysvaltain välillä. Uskotteko, että tämä voi aiheuttaa haittaa brasilialaisille viljelijöille ja ajatteko nyt tätä Mercosur-sopimuksen voimaan saattamista? Kiitos. Kiitoksia ja rouva Eh, Obrigada, señora ministra. Eh, Kiitos. Puheenjohtaja, arvon ministeri, minä haluan kiittää teitä, onnitella teitä. Mainitsitte, että köyhyys on vähentynyt kotimaassanne. Minä olen Espanjasta, Galiciasta. Puhumme melkeinpä samalla kielellä. Minun on valitettavasti kerrottava teille, rouva ministeri, että etelä-eurooppalaisissa maissa köyhyys on lisääntynyt. Ja ihmiset näkevät yhä uudemman kerran yhä uudestaan nälkää. Ja minä haluaisin tietää, että onko tämä nälkätason nolla hanke todellakin saavuttanut kaikki tavoitteensa. Lisäksi minä haluaisin kuulla, tästä ihmisten haaveesta, joka on se, että kaikki tuottaisivat ruoan omiin tarpeisiinsa. Tämä tahto on olemassa muun muassa Afrikassa. Tämä tahto tuottaa ruokaa koko maailmalle, joka on olemassa Brasiliassa ja Euroopassa, niin minä uskon, että tämä on todellinen uhka sellaisille maille, joillekin maille siten, että nämä eivät kykene enää ruokimaan itseään. Teidän tavoitteen on myydä naudan ja sianliha Euroopan unionin. Tänä aamuna me käsittelimme suurta kriisiä, jonka maataloustuottajat Euroopan unionissa ovat kohdanneet johtuen sanktiosta, jota Venäjälle on asetettu. Onko teillä ajatuksia siitä, miten pieniä ja keskisuuria perhetiloja voidaan suojella? miten näitä voitaisiin suojella siten, että tällä olisi heikentävää vaikutusta vientiin. Pani poseł Scott Kato, pani professor bardzo proszę. Kiitoksia. Sitten rouva Scott Kato. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla oli suuri ilo saada käydä teidän kauniissa maassanne viime vuonna ja minua yllätti se, miten valtavasti teillä on luonnonvaroja ja miten paljon potentiaalia rakentaa yhteiskunnallisesti vakaa ähm, yhteiskunta. Mutta tämän valiokunnan jäsenenä olen sademetsien suuren kadon vuoksi erittäin huolissani, siis Amazonin rannoilla ja muualla. Ja Pariisin äh, ilmastoneuvotteluiden tulossa haluaisin keskittää kysymykseni koskemaan kysymyksiä. Tietysti Brasilia, kuten monet muutkin maat, tällä hetkellä kärsivät ilmastonmuutoksesta, erityisesti veden puutoksesta. Ja Roman klubihan on ehdottanut esimerkiksi, että Brasilian Amazonin alue ja maatalousteollisuus, kuten myöskin energia- ja kaivosala, kaivosala aiheuttavat valtavaa tuhoa alueella. Minä olen kotoisin yhdistyneessä kuningaskunnasta maasta, joka vei koko maapallon teollisen vallankumouksen, joten minusta tuntuu, että meidän harteillamme painaa entistä enemmän nämä hiilidioksidipäästöt. Ja meidän täytyisi pyrkiä siihen, että ainakin Brasilia voisi säästää sademetsänsä, koska olemme omia alueitamme ja muita hiilirikkaita alueita tuhonneet niin voimakkaasti. Koska Brasilia on hyvin vahva maa, voimakas ja suuri maa, niin se on tärkeässä asemassa myös näissä neuvotteluissa joulukuussa ne maat, jotka ovat rikkaita, joilla on valtavasti päästöjä, nuoret uudet talousalueet, joilla on paljon vielä tuhoamatonta luonnonympäristöä, jossa on valtava potentiaali myöskin niillä kaikki nämä hiilipäästöt. Millä tavalla uskot, että näiden kahden ryhmittymän välillä voidaan käydä neuvotteluita ja onko Brasilian hallituksella jo ehdotus sen suhteen, miten se ehdottaisi, että Amazonin sademetsät voitaisiin säästää koko ihmiskunnan hyödyksi? Bardzo dziękuję. Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo. Kiitoksia. Sitten herra Well, good afternoon, minister. Hyvää iltapäivää, ministeri. Teitä kenties kiinnostaa tietää, että teidän maanne mainitseminen karjatuottajille minun kotimaassani aiheuttaa suuria pelkotiloja. Te, teillä on suunnaton maa tilaa on kosolti työvoima, ei ole kallista, satoja voi olla kaksi vuodessa. Te kykenette koko karjataloutemme saattamaan vararikkoon. Se on erittäin huolestuttavaa. Me saamme jo proteiinitarpeemme täytettyä teidän sadoilla. Moni on sitä mieltä, että se on hieno asia, mutta kuinka helppoa teille olisi kääntää hanat kiinni vaikkapa poliittisista syistä tai ilmastoa ongelmista johtuen. Se on huolestuttavaa. Huolestuttavampaa on vielä se, te mainitsitte sikaflunssan ja yleisesti ottaen eläinten terveyteen liittyvät asiat. Te ette maininneet kuitenkaan suu- ja sorkkatautia. Ymmärtääkseni suu- ja sorkkatauti on edelleen olemassa Brasiliassa. Mikä on tilanne teidän kotimaassanne, minun omassa kotimaassani? Niin meillä oli varsinainen kriisi tämän asian suhteen 14 vuotta sitten, ja näitä samoja ongelmia ei haluta kohdata enää uudestaan. Toiseksi, minä en usko, että häkkikanaloista on hankkiuduttu eroon munantuotannossa. Uskon, että te käytätte niitä edelleen. Haluaisin tietää, mitä te olette tehneet asian suhteen. Euroopassahan häkkikanaloita ei enää saa käyttää munantuotannossa. Tej, tej Kiitoksia. Ja seuraavaksi EU-Brasilia-valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa rouva ministeri. Olen todella Euroopan parlamentin brasilia valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan unionin sekä Brasilian, ylipäätään latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä meille ja nyt ajankohta on myös erittäin tärkeä, sillä ensi viikollahan myös Eurolat-kokous kokoontuu Brysselissä ja samoin huippukokous Selakin ja Euroopan unionin välillä. Nämä ovat hyvin tärkeitä tapaamisia strategiset yhteydet globaalissa kumppanuudessa tulee, näitä yhteyksiä tulee vahvistaa entisestään. Ja tällähän nämä kollegat ovat puhuneet, että täytyy myös muistaa kulttuuriset, humanistiset arvot, jotka ovat kuitenkin mm, meille yhteisiä ja meillä on myös yhteisiä strategisia etuja. Kauppaa halutaan lisätä, markkinoita monipuolistaa, kaupan esteitä purkaa, tutkimusta ja kehitystä, erityisesti kestävää kehitystä tulee ajaa. Me, meidän maatalousrakenteemme ovat maailmanlaajuisesti kaikkein kehittyneimpiä ja molemmat olemme myös vientimaita. Joten kun ajatellaan kauppakonflikteja, mahdollisia normikonflikteja, niin nämä tietenkin täytyy muistaa, mutta ministeri varmasti olette samaa mieltä siitä, että tällaisia konflikteja voidaan lievittää juuri kaupan esteitä poistamalla globaalin lähestymistapaan pyrkimällä, globaaleja ratkaisuja etsimällä. Siksipä Merkosurin ja EUn vapaakauppasopimus olisi hyvin toivottava, että se nyt saataisiin tehtyä niin, että tästä vapaakauppa-alueesta todella tulisi totta. Mehän tiedämme, että poliitikot tietyissä maissa, merkosurmaissa ja myös EUn maissa ovat hankaloittaneet sopimuksen voimaan saamista, mutta juuri nyt meidän tulisi osoittaa paitsi poliittista tahtoa myös rohkeutta. Toivotan teille mahdollisimman hyvää mm, vierailua tänne Euroopan unioniin ja kaikkea hyvää jatkossa. Kiitos. Dalsze wypowiedzi pani panów posłów. Ja nyt e, puheenvuoron saavat e, muut jäsenet. Poliittisten ryhmien puheenvuorojen jälkeen minuutti kullekin. Äh, Rebecca ensimmäisenä. Domnule președinte, äh, bine ați Niin, kiitoksia. Tervetuloa, hyvä ministeri. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Koita huomioon, että Brasilia on yksi GMO-soijan suurimmista tuottajamaista. Ja kun otetaan huomioon, että ja kun siis otetaan huomioon se, että kun Brasilia on näin suuri geneettisesti modifioiden soijapapujen tuottaja ja EU-maat ovat tällaisen soijan, soijapapujen suurimpia maahantuojia, mitä mieltä olette siitä, että sovellettaisiin eurooppalaisia standardeja tuotantoon, kun otetaan huomioon, että jokainen jäsenvaltio tämän vuoden alusta voi itsenäisesti päättää siitä, haluaako se käyttää GM-soijapapuja tai kasvattaa niitä. Ja toinen kysymys. Kun puhutaan tästä teidän hankkeestanne ja nuorten viljelijöiden tukemisesta Brasiliassa, hänet keskeyttää. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, dziękuję za to. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tämä kokous on järjestetty. On todella kiinnostavaa kuulla tilanteesta Brasiliassa. Minulla olisi kolme kysymystä e, vieraillemme. Ensinnäkin sokerimarkkinauudistuksen e, vaikutukset Euroopan unionissahan sokerin tuotantoa rajoitettiin YMItä muuttamalla jokunen vuosi sitten, ja tällä on ollut hyvin vakavia vaikutuksia EU-viljelijöille. Haluaisin kuulla, miten tämä on vaikuttanut sokerin markkinoihin Brasiliassa ja viljelijöiden tilanteeseen tätä kautta. Ovatko markkinat kasvaneet, onko tuotanto lisääntynyt ja niin edelleen. Tämä olisi Ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni, eläinterveys. Mitä eläinterveyteen tulee, niin eh, mikä on tilanne käytännössä Brasiliassa, eh, Brasilian maataloudessa? Eh, onko tässä kysymyksessä edistytty? Onko standardeja nostettu? Ja mikä on hallituksen suhtautuminen? Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Erasmus. President, thank you. Um, Minister, you... Puheenjohtaja, kiitos. Ministeri, olette varsin tervetulleita tullut tänne. Minä olen monen mun kollegan ohella ollut tutustumassa karjataloustuotantoon Brasiliassa. Tuotatte korkeatasoista naudanlihaa ei etävä nyt hyvä kuin Skotlannissa, mutta hyvä kuitenkin ja genetiikassa, eläinterveydessä Brasilia kehittyy harppauksen eteenpäin. Olisi hienoa, että me toimimme samoilla standardeilla sen suhteen, mitä me tuotteita hyväksymme tänne meidän markkinoillemme, mutta olen Agnion kanssa yhtä mieltä suojasorkataudista ja sen rokottamisesta. Meillä on syvä trauma tähän liittyen. Minä haluaisin nostaa myös esille itsemääräämisoikeuden. Me olemme sitä mieltä, että meidän on pidettävä yllä eurooppalaista ruoanvalmistusinfrastruktuuria, ja me emme voi luottaa maailmanlaajuisiin elintarvikemarkkinoihin. Me täällä autamme tukemalla, ja Brasiliassa teillä on muun tyyppisiä tukeja. Onko teillä mielestänne Brasiliassa sellaisia käytäntöjä, joista voisimme ottaa opiksemme Euroopassa. Oui, merci, président. Madame la... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Niin, hyvä ministeri. Brasilia on suuri maa ja maataloudessa se kilpailee kovasti, mutta ranskalaisena isänmaanmielisenä henkilönä valittelen sitä kovasti, että GM-tuotantoa on tuotettu niin intensiivisesti. Haluaisin muistuttaa siitä, että eläinreuksia käytetään 50 prosenttia, 30 prosenttia käytetään lehmien ruokintaan ja 12 prosenttia porsaille. Tällä on myös vaikutuksensa biodiversiteettiin ongelma, joka koskee meitä kaikkia. Kun katsotaan soijan tuotantoa, se on noussut 20, 21 000 hehtaarista 40 vuoden aikana valtaviin määriin niin haluaisin myös muistuttaa siitä, että tässä on käytetty myöskin erilaisia GM-siemeniä valtavia määriä. Ja tietysti meidän teidän tavoitteena on lisätä tuottavuutta niin, että vuonna 2020 Brasilia miltei yksinomaan tuottaisi koko maailman siipikarjatuotannon. Kun tarkastellaan kasvuhormonien käyttöä, jota käytetään naudanlihatuotannossa, mikä on teidän käsityksenne siitä ja mitkä kustannukset siitä aiheutuvat? Kiitoksia. Dziękuję pani poseł Dancila. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Dantsila. Veni Parlamentul European și felicit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja todella onnitella teitä todella hienosta alkupuheenvuorosta. Se oli hyvin intohimoinen ja hyvin yksityiskohtainen. Minä en ole koskaan vielä käynyt vierailulla teidän maassanne, mutta teidän tuotantonne on erittäin ähm, merkittävää ja olen ymmärtänyt, että naisten äärimmäisen korkeakoulutustaso on hyvin merkittävä asia. Naiset ajavat maan myös maatalouden uudenaikaistamista ja mikä on teidän mielestänne naisten rooli maataloudessa ja minkälaista tukea naiset tarvitsevat voidakseen eh, jatkaa tätä tärkeää työtä? Oletteko lainsäädännössä pohtineet eh, tuen antamista naisille? Kiitos. Herra Hoisling. Kiitoksia. Rouva ministeri, lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Te tässä todella osoititte meille, että että olette mm, parantaneet Brasiliassa kovasti tuottavuutta, mutta eikö tämä ole kuitenkin myös ongelmallista. Ja kun ajatellaan tätä jakoa, niin se, että teidän mallanne on merkittävä ongelma siinä, että maanomistus on hyvin epätasaisesti jakautunut ja tämä johtuu, johtaa muun muassa keinotteluun. Tuletteko yhdessä Euroopan kanssa tekemään työtä sen puolesta, että ähm, tällainen maakeinottelu saataisiin kuriin niin, että pienet viljelijät, äh, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä äh, ravinnontuottajia maailman väestölle, saisivat äh, ansaitsemansa tukea. Totesitte, että maastanne suuri osa on vielä luonnon tilassa, mutta ovatko mielestänne hallituksenne toimet riittäviä, jotta Amazonin alue saadaan säilytettyä tilassa, jota koko maailma itse asiassa, josta koko maailma on riippuvainen, vai tarvittaisiinko myös lisätoimia? Vielä yksi kysymys. Kun katsotaan eurooppalaisia, niin Äh, huolehditteko jatkossakin siitä, että saamme äh, GMO-vapaata soijaa tulevaisuudessakin äh, näin halutessamme, koska tämä olisi hyvin, hyvin tärkeää meille ja näin ollen myös meidän välisenämme kaupalle. Kiitos. Pan poseł Kalinowski. Kalinowski. Przewodniczący, szanowna pani minister, Unia Europejska... Kiitoksia, hyvä ministeri. Euroopan unionin vuonna 2009 ottanut kantaa biopolttoaineisiin ja on viljot niitä yhä enemmän. Sillä on ollut suuria vaikutuksia ympäristöön ja tavoitteena on ollut se, että voitaisiin monimuotoista eurooppalaisten viljelijöiden tuloja. Haluaisin tiedustella, että onko Brasiliassa tehty samankaltaisia kokeiluja. Brasiliahan on maailman johtava maa bioetanolin tuotannossa nimenomaan polttoainetarkoituksiin. Ja se usein tapahtuu nimenomaan metsien kustannuksella, mikä taas vaikuttaa puolestaan koko maailman ilmastoon. Oletteko sitä mieltä, että maa-alan käyttö tällaisiin muihin tarkoituksiin biopolttoaineiden kysynnän kasvamisen seurauksena on hyvä vai huono? Merci, President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos arvon ministeri, että olette täällä kertomassa ja puolustamassa teidän kotimaanne maataloutta. Puheenvuoronne aikana toitte esille kansainvälisen yhteistyön. Onko, uskoko Brasilia edelleen maailman VTOhan? Brasilia on solminut kahdenvälisiä sopimuksia ja uskoko Brasilia todellakin, että tuohon kierroksella on todellakin sanansa sanattavana vielä maatalousasioihin? Pan poseł Hojbusz. Edustaja Hoibus. Ja, ja. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Minister. Kiitos Arvoisa rouva ministeri, Euroopassa meillä on se ongelma, että tuet menevät suurelta osin suurille yrityksille, mutta Brasiliassa teillä on kai periaatteessa sama ongelma. OECDn suoria tukia koskevan kertomuksen perusteella 2004 se oli 3 miljardia, 2010 jo 10 miljardia dollaria ja tämä usein vielä liittyen keinottelukohteisiin. Te olette merkittävä maatalousmaan ministeri, näin varmasti voi sanoa, katsotteko, että tarvittaisiin syvää luotavaa uudistamista niin, että maaseudun kehittäminen ottaisiin huomioon, samoin tämä nollanälkäohjelma. ollaanko Brasiliassa muuten yhtä mieltä nykylinjasta vai oletteko mahdollisesti kääntämässä kurssia jossain vaiheessa? Kiitoksia. Pan, pan poseł Jar. Edustaja Jaar seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa rouva ministeri. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja ähm, Kiitoksia siitä, että olette valmis käymään keskustelua. Muutama kysymys. Ensinnäkin geeniteknologia. Minkälaista yhteiskunnallista keskustelua siitä käydään äh, teillä äh, mahdollisuuksista ja vaaroista? Toinen kysymys ajatellaan äh, äh, kasvien käyttöä energian äh, aikaansaamiseksi, eli esimerkiksi bioetanoli, minkälaista keskustelua tästä käydään. Ja sitten kolmas kysymys. Mekin käymme keskustelua pienistä ja suurista maataloustuottajista. Onko teillä muuten määritelmä siitä, mikä on suuri maatalousyritys ja mikä pieni? Nimittäin joskus meillä keskustelu kaatuu jo ihan tähän määritelmään, mikä on suuri ja mikä on pieni viljelmä. Sitten Flanagan. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella teitä. En ole koskaan käynyt maassanne. Pyrin tässä vähentämään hiilijalanjälkeä ja en ehkä koskaan aiokaan käydä maassanne, mutta onneksi te käytte täällä ihan säännöllisesti. Myös omasta maastani olen kuullut usein, että haluamme ruokkia koko maapallon. Sehän on kovin kunnioitettava tavoite ja hienoa. Mutta ehdottaisin oikeastaan, että se mitä maat oikeastaan haluavat tehdä on, että ne haluavat rikastua. Ja minusta olisi parempi, että tässä suhteessa oltaisiin rehellisiä. Eikö olisi hyvä, jos maat voisivat ruokkia itsensä? Ja että jos onnistutte siinä, että voitte viedä enemmän tuotteita Euroopan unioniin, niin se tietysti vahingoittaa meidän viljelijöitämme täällä. Pohdin vain, millä tavalla tästä on tarkoitus olla meille hyötyä. Ja lopuksi, tässä oli jotain erinomaisia kysymyksiä, odottelen vastauksia. Mutta lopuksi mietin vain, että sanoitteko todella, että Euroopan unioni on kaikkein hienoin poliittinen rakennelma ikinä, koska minähän ainakaan missään tapauksessa usko sitä. Każdy słyszy, co chce słyszeć. Proszę Państwa, nie ma... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä ei ole. A, On sittenkin herra Sebastia. Herra Sebastia, olkaa hyvä. Okay. Obrigado, intervindo, señora, señora ministra. Esa pregunta no es minha. Kiitos, Minulla on myös kysymys. Mm, minä kuulun heihin, jotka ovat menettäneet maansa ja 40 vuotta sen jälkeen, kun nämä ihmiset ovat menettäneet maansa, niin mitä ministeri aikoo tehdä. Nämä ovat, äh, onko teille siis hanketta, joka mahdollistaa se sen, että nämä äh, alkuperäiskansalaiset, äh, alkuperäiskansat voisivat saada nämä perinteiset maansa takaisin. Kiitos. Moment. Jeszcze pan poseł Bove, last. Bove vielä viimeinen. Hyvä ministeri, päivää ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne valiokuntaamme. Olen useaan otteeseen käynyt Brasiliassa ja osallistunut lukuisiin eri toimiin, mukaan lukien GM, pellon tuhoaminen, Monsanton omistaman ja GM-tuotteiden kehitys meitä edelleenkin huolestuttaa. Haluaisin ottaa kantaa kahteen kysymykseen. Pelkään, että Brasilian tämänhetkisen rakenteen seurauksena Brasilia toimii lihateollisuuden, varsinkin sianlihan ja siipikarjalihan siltana Euroopan unioniin. Aikaisemmin Eurooppa hyödynsi Brasiliaa, yritykset tuottivat siellä ja se toiminta lopetettiin, mutta täytyisi myös huomioida se, että nämä markkinat vastaavat paikallisia olosuhteita. Ja viimeinen kysymys, joka koskee kysymystä, joka on tärkeä, joka koskee eukalyptusta. Eukalyptuksen kehitys Brasiliassa on täysin uskomatonta. Se aiheuttaa yhä enemmän ongelmia. Se nimittäin vahingoittaa maaperää ja ajaa viljelijät pois omilta mailtaan. Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy już. Nyt olemme kuulleet kaikki puheenvuoropyynnöt jäseniltä. Ja nyt voimmekin näin pyytää ministeriä vastaamaan. Rouva ministeri, en tiedä, onko teidän helpompi vastata kysymyksiin omalla äidinkielellänne, brasilian kielellä. Ei täällä mitään helppoja kysymyksiä esitetty, mutta kaikki ihan hyvässä hengessä. Meillähän ei täällä ikään kuin oppositiota ole, mutta tämä nyt teille vaan tällaisena huomiona, joten nyt voitte vastata meille Äh, arvoisa rouva ministeri, äh, kysymyksiin ja huomioihin, äh, joihin haluatte vastata. Olkaa hyvä. Precisaríamos de muito tempo para responder todas as perguntas. Tarvitsen aika paljon aikaa, että voin vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Euroopan parlamentin ansaitsemalla tavalla – minä vastaan mielelläni seikkaperäisesti kaikki näihin kysymyksiin. Ne kaikki ansaitsevat kunnollisen vastauksen. Mutta minä en ota näitä kysymyksiä nyt järjestyksessä, vaan käsittelen ensimmäisenä tätä GMO ja varsinkin soija-asiaa. Jo kahdeksan vuoden ajan olen ollut senaattori olen ollut myös parlamentin toiminnassa mukana jo neljä vuotta ennen tätä. Olen siis ollut politiikassa 12 vuotta. Me työskentelimme pitkään sen eteen, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin ja hyväksyisivät GMO-tuotteet. Me Brasiliassa tuotteina olemme valmiita tuottamaan markkinoille – Ja meillä on myös Brasiliassa tuotteita, jotka tuottavat EGMO-tuotteita Euroopan markkinoille. Me haluamme puuttua ruoan ja rehun kustannuksiin. Ihmisten ruokimisen tulee olla prioriteetti. Kun puhutaan elintarviketuotannosta ja maankäytöstä ympäri maailman, niin Brasiliassa ainakin mitä moniin brasilialaisiin tulee, niin GMOt nähdään ratkaisuna, ei ongelmana. Ne mahdollistavat sen, että tuotamme paljon enemmän, kun samanaikaisesti käytämme ja jätämme maaperän paljon vähemmän kemikaaleja. Nämä kemikaalit saattavat olla ihmisten terveydelle haitaksi. Ilman GMOita kustannukset kasvavat. Puuvillatuotanto trooppisessa maassa, me, mehän emme siis ole Euroopassa, vaan me olemme maassa, jossa tuholaisiin on puututtava vahvalla kädellä, pragmaattisesti, ihan puuvillasektoria arvioitaessa, mikäli me olisimme siirtymässä takaisin alkuperäiseen vanhanaikaiseen puolilatuotantoon, niin me emme saisi edes tuotantokustannuksia takaisin, niin me emme olisi kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla, meidän tulisi lopettaa puolilatuotanto. Mutta kiitos eh, GMO tuotannon me olemme saaneet eh, 50 prosentin leikkaukset käytettyihin kemikaalimääriin, joita siis on käytettävä puuvilan tuotannossa. Me olemme vähentäneet kemiallisten tuotteiden käyttöä. Kaikki eivät pidä GMO-tuotteista, jotkut ovat epäileväisiä niiden suhteen, toiset eivät ole huolissaan niistä. Mutta toki on saatava selkeät tulokset, jotta kunnollinen arviointi voidaan tehdä. Mikäli katsotaan lukuja, joita on saatu ympäri maailman, niin joka vuosi viimeisten 20 vuoden aikana eli iän odote on kasvanut kolmella kuukaudella joka vuosi. Kemiallisia tuotteita käytetään ja myös GMOt kehittyvät, mikäli GMOt ovat niin vaarallisia, niin eikö elinjän odotteen tulisi alentua? Se, mitä syö, vaikuttaa terveyteen. Me toimimme siten, kun markkinat haluavat. Mikäli markkinat haluavat gemotuotteita, niin me niitä tuotamme. Tämä vähentää meidän kustannuksia. Mutta mikäli jotkut maat eivät halua gemotuotteita, tuotteita tai eivät halua tuotteita, joiden val- tuotannossa käytetään tiettyjä kemiakaaleja, niin nämä vaikuttavat kustannuksiin. Nämä maat ovat valmiita maksamaan näistä kustannuksista, niin olkoon niin, me olemme sitten valmiita tuottamaan näitä tuotteita. Mutta me haluamme korostaa, että kaikki eivät ole siinä asemassa, että voivat saada haluamansa. Se, mikä on ollut havaittavissa kaikkialla, on se, että tiedemaailma on meidän kumppani. Tieteilijöiden tulisi sanoa meille, mitä voi ja mitä ei voi tehdä. Me kuuntelemme tiedeyhteiskunnan enemmistön ääntä. Valtaosa on tukenut ja todistanut GMO-tuotteiden kulutuksen kasvua ja samaan aikaan elinjään odote on kasvanut. Nyt minä haluaisin vastata kommentteihin, joita tehtiin liittyen erityisiin asioihin. Ja mitä tulee Brasilian ratkaisun nelähdän suhteen, niin no, meillä ei ole mitään taianomaista ratkaisua. Me puutuimme inflaation verotukseen ja Lulan ja presidentit Lula ja Rousseff pitäytyivät tässä verosopeutuksessa. Tiukka valvonta pidettiin voimassa, jotta inflaatio pysyy kurissa – Nämä toimet saavat aikaiseksi sen, että me onnistumme tässä köyhyyden poisto ohjelmassa. Me emme poistaneet ainoastaan nälkää, vaan tämä oli laajamittaisempi hanke. Meillä on ollut perhetukijärjestelmä. Tämä on toimenpide, joka varmistaa sen, että työttömät tai alle 70 reaalia päivässä tuottavat voivat saada lisätuloja. Kun tämä on yhdistetty kolmenperättäisen hallituksen tekemän työn jatkumoon, niin tässä on yhdistynyt vuosien aikana tämä taistelu köyhyyttä vastaan ja lisäksi on myös tuettu heitä, jotka eivät saa riittävästi tuloja. Nyt 60 prosenttia kaupunkiväestöstä kuuluvat keskiluokkaan. Me haluamme nyt varmistua siitä, että myös maaseudun alueella meillä on siis vielä viisi miljoonaa maanviljelijää, ja jos niitä mukaan lasketaan myös viljelijöiden perheet, niin meillä on suuri määrä maamme kansalaisia, jotka elävät yhä maaseudulla. Niin meidän on lainattava myös keskiluokkaa maaseudulla. Meillä on tiettyjä toimenpiteitä, joita hallitus on Brasiliassa aloittanut. Me haluamme suurentaa, laajentaa keskiluokkaa. Teknologista tukea annetaan. Me autamme koulutusohjelmien muodossa ja autamme maataloustuottajia sopeutumaan nykyaikaan. Mikäli nämä toimivat eristyksissä, nämä eivät saa kovinkaan suurta katetta omille, omalle tuotannolle. Me kannustamme maanviljelijöitä toimimaan yhteistyössä tuottajajärjestöjen kanssa, jotta voimavarat voidaan keskittää ja voidaan markkinoida näitä maataloustuotteita yhdessä. Puhuin maaseudun asukkaista ja maatiloista. viisi miljoonaa maanomistajaa on siis Brasiliassa tällä hetkellä, mikäli Yhdysvallat, Kanada ja Australia yhdistettäisiin, niin näissä maissa on yhteensä 2,7 miljoonaa maanomistaja, maataloustuottaja, joten tämä on jakautunut melko laajasti Brasiliassa. Suuri osa mm, Brasilian maanomistajista ovat sellaisia, jotka ovat saaneet maan uudelleen ja on myötä omat maansa. Brasiliassa on ollut hanke, jossa on jaettu maita pienten perhetulojen hyödyksi. Hallitus siis, valtio antoi maita näille tiloille. Kaikki eivät ole päässeet haluamalleen tasolle. Meidän on tuettava näiden pienten perhetilojen tuloja, jotta nämä ihmiset pystyvät elämään maistaan. Minä sanon lapsilleni, että he, jotka perivät maan, niin se ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin. On myös muita ongelmia, joita tulee ratkaista. 80 miljoonaa hehtaaria, jotka jaetaan tiloille valtion hankkeen kautta, niin Tämä saa aikaiseksi erittäin laajamittaisen viljanviljelyn alan Brasilian, niin tämä kattaa 50 miljoonan hehtaarin alueen 80 prosenttia viidestä miljoonasta maanviljelijästä – ovat pienviljelijöitä, joilla on neljä eri verotusjärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että kullakin pienviljelijällä on 320 000 hehtaaria yhteensä, joten näistä viidestä miljoonasta maanviljelijästä 86 prosenttia ovat pienviljelijöitä. Suurtilallisia on 12 prosenttia, jo, joilla on 1200 hehtaaria viljelymaata, joten me voimme todeta, että meillä ei ole viljelysmaahan liittyvää ongelmaa. Meillä on toki myös suuria viljelyyksiköitä ja on tiettyjä tiloja, joissa on parannettava tuottavuutta. Teknologian on tultava osaksi maanviljelyä, jotta voidaan siirtyä kunnollisin harppauksin eteenpäin. Mitä tulee maanviljelijöiden ja maiden hengissä säilymiseen siten, että, nämä, että ihmiset voivat tuottaa itse oman ruokansa, niin minä tuen tätä ajatusta. 40 vuotta sitten, 60-luvulla, Brasiliaan tuotiin valtaosa sen käyttämistä elintarvikkeista, pavut Meksikosta, maito Euroopasta, liha Australiasta, riisi Filippiineiltä. Kiitos tuonnin. 50- ja 60-luvun Brasilia käytti tuloistaan 48 prosenttia tuloistaan liian tuontielintarvikkeisiin. Nyt brasilialainen ei käytä kuin 18 prosenttia kuukausituloistaan elintarvikkeisiin. Mistä tämä ero juontaa juurensa? tai mitä tämä on tullut tullessaan. Brasilialaiset ovat voineet investoida asumuksiinsa, lasten koulutukseen, lasten tulevaisuuteen. Onko tämä seurausta siitä, että on voitu lisätä vientiä ja saatu aikaan talouskasvua? Ei, vaan suuri voittaja tässä on, on tämä sosiaalinen edistyminen. 70-luvulla toimittiin poliittisesti järkevästi, haluttiin päästä siihen tilanteeseen, että voitaisiin itse tuottaa riittävästi elintarvikkeita, jotta koko maa voisi elää tästä tuotannosta. Latinalainen Amerikka, Afrikka, Mm, niin nämä ovat sellaisia maita, joissa olisi käytettävä maataloustuotannossa sellaisia tuotteita, jotka sopeutuvat näihin trooppisiin ilmastoihin. Kas tämä on tämä suuri vallankumous, joka Brasiliassa on saatu aikaiseksi. Euroopasta tuotiin, muutettiin ja sopeutettiin tuotteita, jotta ne sopisivat Brasilian todellisuuteen. Intiasta on saatu karjaa, joka on sopivaa. Brasilian meillä on erittäin merkittävä karjatalous Brasiliassa tällä hetkellä. Meillä on karja, joka on laadukasta, joka laiduntaa meidän laitumilla. Kehitystä on tapahtunut. Maanviljelijät ovat investoineet laidunmaahan, ja tämä sanotaan aikaan sen, että biopolttoaineiden suhteen meillä ei ole huolenhäivää. 25 prosenttia, 236 000 hehtaaria, niin näistä, tästä maa-alasta ainoastaan pieni osa käytetään bioetanolin valmistukseen, ja vaikka tämä moninkertaistuisi, niin erittäin pieni osa Viljelymaasta käytetään biopolttoaineiden valmistamiseen. Mutta se, että voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, niin sillä ei ole mitään hintaa. Meillä on Jumalan suomia jokia, meillä on erittäin ainutlaatuinen luonto Brasiliassa. No, minulla on puheaika nyt loppumassa. Puhun lyhyesti. Haluaisin muistuttaa teille, että metsäkato on meille suuri ylpeyden aihe, sillä viime vuonna maailmanlehdistö kiitti Brasilia sen ponnisteluista metsäkadon vastaisessa taistelussa. Me olemme sitoutuneet taisteluun metsäkatoa vastaan Amazonin alueella. Me olemme sitoutuneet vuoteen 2020 mennessä 80 prosentin vähennykseen ja vuoteen 2020 mennessä olemme saavuttaneet jo 70 prosentin vähennyksen Amazonien metsäkadon suhteen. Ja ihmiset ovat yllätyneitä, kun kuulevat. Ja tehokasta satelliittiteknologiaa voi käyttää hyväksi, jos haluaa tarkistaa tämän asian. Kansainvälinen lehdistö kiitti Brasiliaa tästä kehityksestä. Meillä on omalaatuinen näkemyksemme Amazonian alueen suhteen. Mikäli minulta olisi kysynyt kymmenen vuotta sitten, miten näen Amazonin alueen tärkeyden, niin olisin saattanut sanoa, että ympäristötieteilijät liioittelevat, mutta nykyään kun puhun maatalousteollisuuden puhemiehenä, niin minä haluan muistuttaa viljelijöille, kuinka tärkeää sademetsä on. Mikäli unohtaa ympäristön, ympäristö unohtaa sinut. Mikäli ei ole varovainen, niin silloin muuttaa luonnon toimintaa. Meidän on säilytettävä biodiversiteetti Amazoniassa. Meidän tulee varoa, että me emme tätä alueen biodiversiteettiä. Ilmastonmuutoksen suhteen me olemme huolissamme. Me kohtasimme merkittäviä ongelmia monessa maan osassa. Paranalassa, äh, Saapalon alueella, Gaisen alueen alueella myös tuo, näillä alueilla kärsittiin kuivuudesta, veden puutteesta, meidän on tiedostettava se, että me olemme tehneet virheitä aiemmin. Me olisimme voineet välttää nämä virheet, jos meillä olisi ollut parempi veden säilöntäjärjestelmä. Virheitä on tehty, nämä virheet on korjattava. Meidän on tutkittava enemmän, kuinka veden tuhlaamista saadaan vähennettyä. Jos katsotaan, kuinka paljon vettä käytettiin aiemmin riisintuotannossa ja kuinka paljon nykyään käytetään, jotta saadaan tuotettua riisiä sama määrä, niin vettä käytetään noin 70 prosenttia vähemmän, kiitos uusien teknologioiden. Brasiliassa on 12 prosenttia maailman makeasta vedestä meillä on suunnaton määrä maata, jota voidaan kastella, josta ainoastaan 5 miljoonaa hehtaaria kastellaan ja tätä maaperän alaa voidaan kasvattaa, mikäli kastelutekniikoita saadaan tehokkaammaksi, tuotantoa saadaan lisättyä ilman, että joudutaan metsäkadon tielle. Joku mainitsi täällä, että on mahdollista saada 200 vuodessa Brasiliassa, mutta kastelun avulla on mahdollista saada jopa 300 vuodessa. Adam Jeki. Okay. Com relação à questão indígena, é... mitä tulee alkuperäiskansoihin, niin sanoisin, että Jotkut maanosat löydettiin, niitä käytettiin hyväksi. Minä olen syntyväinen brasilialainen. Me olemme ylpeitä Portugalin siirtämää ajasta. Tämä mahdollisti sen, että Brasiliasta tuli yksikielinen suuri mahtimaan tähän maanosaan. Muistetaan, että 11 prosenttia Brasilian alasta on varattu alkuperäiskansojen käyttöön korjan 13 prosenttia, 115 miljoonaa hehtaaria on varattu Kerron nyt vielä uudestaan, että tämä varmasti tuli selväksi. Meillä on 115 miljoonaa hehtaaria, 13 prosenttia Brasilian pinta-alasta, jossa asuu 816 000 asukasta. Tämä on 38 kertaa Belgian pinta-ala. Se não respondi todas as questões... Jos en vastannut kaikkiin kysymyksiin, kysymykset liittyen nuoriin ja naisiin, niin näyttää siltä, että aikaa ei nyt liikene. Minä vastaan kyllä mielelläni, mikäli puheenjohtaja antaa minulle mahdollisuuden jatkaa, mutta mikäli puheenjohtaja loppuu nyt tähän, niin minä vastaan kyllä kirjallisessa muodossa mielelläni näihin kysymyksiin. Pani minister, Arvoisa rouva ministeri, olipa hienoa kuulla teidän puhuvan ja olemme hyvin iloisia kuultuamme puheenvuoronne. Meille on hyvin tärkeää, että näin suuren maatalousmaan maatalousministeri no, tarkastelee myös ongelmia tällä tavoin. Nämä kysymykset ovat tärkeitä paitsi Brasilialle myös ihan maailmanlaajuisesti. Sillä luonnonvarat ja maatalouden valtaisa rikkaus tuovat mukanaan myös erittäin suuren vastuun. Vastuun ajatellen ympäristöä ja myös tulevia sukupolvia. Ja sitten äh, tietenkin globaalistuminen, maailman markkinat muuttuvat, äh, globaalistuvat jatkuvasti ja tästä meidän todella täytyy keskustella. Äh, Euroopan unionin maatalouspolitiikka on yhteisöllistetty, mutta tavallaan politiikka yhteisöllistyy myös maailmanlaajuisesti. Onhan meillä VTO, Meillä on kahdenväliset sopimukset ja meidän täytyy todella tehdä tätä työtä yhdessä tulevaisuuden puolesta. Todella vielä kerran, arvoisa rouva ministeri, teille kiitokset koko valtuuskunnalle ja pahoittelen sitä, etten tuossa alussa kaikkia valtuuskuntanne edustajia nimeltä tervehtinyt, mutta olemme äärimmäisen kiitollisia tästä tilaisuudesta käydä mielipiteiden vaihtoa teidän kanssanne. Mehän täällä edustamme kuitenkin 28 valtiota. Ja tämä vuoropuhelu teidän kanssanne on äärimmäisen tärkeää meille kaikille. Vielä kerran kiitokset arvoisa rouva ministeri ja me jatkamme tietenkin yhteistyötä ja kuljemme maanne ja sen kansalaisten rinnalla. Ja vastuunne todella mm, ihan koko maailman väestön ruokkimisenkin suhteen on äärimmäisen tärkeä. Kiitos, kiitos. Oli mukava saada tavata teidät ja saada toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja käydä keskustelua. Ja mm, seuraava esityslistamme kohta liittyy luomu viljelyyn. Esittelijämme on herra Hoisling. Ja pidämme tässä nyt aivan pienen tauon hyvästellessämme vieraat. Kiitoksia vierailusta. Oli todella mukava keskustella kanssanne. you. Quién más fácil. Państwa, ja wyprowadzę panią minister, a przekażę głos panu posłowi Hauslingowi. Niech pan referuje. Aivan äh, hetken kuluttua herra Hoisling saa puheenvuoron voitte äh, toki tässä jo äh, kyllä aloittaakin halutessanne. Minä käyn tässä nyt vielä hyvästelemässä vieraat. Panie pośle husling gdzie jesteś? Gdzie jesteśmy? No niin, herra Hoisling. Nyt me olemme kaikki täällä pelkkänä korvana. Olkaapa hyvä. Ja, Vorsitzender. No niin, puheenjohtaja. Yritän nyt tässä pikkuhiljaa aloitella, ettei aikaa mene turhaan hukkaan. Tämä aihehan on ollut käsitteillä jo aika pitkään maaliskuussa 2014. Komissio teki ensimmäisen ehdotuksensa liittyen luomuasetuksen ähm, uudelleenlaatimiseen. Ja paljon tämä on keskustelua herättänyt, eikä välttämättä pelkästään äh, positiivisia tunteita ja intoa. Nyt äh, kun minä olen tehnyt äh, oman ehdotukseni, niin tässä on jo 352 tarkistusta komission ehdotukseen liittyen, eli aikamoisia muutoksia paitsi luomualan nimissä, myös kuluttajien nimissä. Ehm, komissio ei nimittäin näitä asian kaikkia puolia ihan ottanut huomioon alkuperäisessä ehdotuksessaan. Ehm, delegoitujen säädösten suuri määrä häiritsi meitä kovasti. Olemme pyrkineet niitä vähentämään huomattavasti. Tämä tietenkin liittyy myös tuohon vanhaan asetukseen ja sen voimassa oleviin määräyksiin. Ei voi olla niin, että uudessa tai uudelleen laadinnassa jätetään komissiolle lähestulkoon vapaat kädet tehdä kaikki mahdolliset päätökset tulevaisuudessa asetuksen Ähm, suunnan suhteen. Tästä syystä haluamme äh, hiukan äh, varmistusta tähän tekstiin ja näin ollen huomattavasti vähemmän delegoituja säädöksiä. Hyvin kuumaa keskustelua on ähm, alalla, mm, alan edustajien puitteissa käyty, mutta myös jäsenvaltioissa käyty siitä, että otetaanko tässä uusi raja-arvo käyttöön luomo tuotteiden suhteen, eli periaatteessa nollatoleranssi torjunta-aineiden käytön suhteen. Minä vastustan tällaista, koska minä katson, että e, tässä ikään kuin saastuttaja maksaa periaate menisi ihan päälaelleen. Eivät luomuviljelijät ole vastuussa e, saastumisesta vaikkapa e, torjunta-aine jäämistä. Se, että he joutuisivat tässä maksumiehiksi, olisi todella ongelmallista. Joko meillä on raja-arvot, jotka koskevat kaikkia, tai meillä on kaupallisella alalla raja-arvot. Nyt meidän ei tule lähteä tähän raja-arvokeskusteluun, joka itse asiassa ongelmana on aivan minimaalinen. Luomutuotannossa prosessivalvonta on tärkeää. Luomutuotanto on paljon muutakin kuin se, ettei käytetä torjunta-aineita. Kyse on maaperän hoitamisesta, eläinten hoitamisesta vuotta ja niin edelleen. Se, että luomuviljely olisi yhtä kuin torjunta-aineista luopuminen olisi täysin väärä tie kulkea. Mitä tulee viljelijöiden vastuuseen, luonnollisesti kun saastumista tapahtuu, heidän täytyy, tai epäpuhtauksia syntyy, heidän täytyy näistä välittömästi ilmoittaa Kuluttajan suoja on äärimmäisen tärkeä asia, samoin luottamus luomutuotantoon, mutta tämä on muidenkin kuin vain luomutuottajien vastuulla. Tämä on koko valvontakoneiston vastuulla. Minun mielestäni, ja tämä on nyt tässä koko tekstiä uudelleen laadittaessa noussut esiin, että Euroopassa on kyllä sama lakitekstiä, eli tätä vanhaa asetustekstiä, tulkittu hyvin eri tavoin. Ja tämä on mielestäni ydinongelma. Meillä on hyvin erilaisia valvontajärjestelmiä ja hyvin erilaisia tulkintoja siitä, milloin esimerkiksi tuote on vedettävä markkinoilta, milloin ei. Ja meillä on erittäin, erittäin vähän eh, todella tietoa esimerkiksi Komissio ei pysty vastaamaan siihen, paljonko eko- tai luomu siemenviljaa on saatavilla ja monet muutkin tiedot ovat täysin puutteellisia, joten toivoisin tukeanne sille, että perustettaisiin tällainen luomuvirasto, joka harmonisoisi järjestelmää Euroopassa, huolehtisi siitä, että ala pääsee etenemään monilla osin. Ja sitten mitä tuontiin tulee, niin myös tuonnin suhteen tarvittaisiin harmonisointia Tämä on hyvin ongelmallista. Ei voida hyväksyä sitä, että meillä on itse asiassa 60 eri standardia tuontivalvontaa ajatellen. Joten tällainen ekoagentuuri, todella siis mm, luomuympäristövirasto olisi kyllä hyvin tärkeä, koska harmonisointia tällä alalla toden totta tarvitaan. Yksi tavoite, joka komissiolla oli, on se, että Ähm, alalla saataisiin äh, äh, tulevaisuudessa vain käyttää äh, luomu, siemenviljaa ja eläimet olisivat täysin luomuja, mutta ei tähän näin nopeassa aikataulussa päästä. Luomutuottajien ja myös eläinten kasvattajien täytyy saada aikaa sopeutua tilanteeseen ja luonnollisesti edistystä täytyy saada ja mielestäni tässä ei voida kyllä lyödä Äh, lukkoon jotain päivämäärää. Täytyy tarkastella tilannetta eri jäsenvaltioissa ja sitten pyrkiä tähän tavoitteeseen, tavoitteeseen, jota sinällään todella kannatan. Kyllähän me tästä tavoitteesta olemme ihan yksimielisiä, mutta meidän täytyy sopia sitä, että mitä tietä tuohon tavoitteeseen äh, kohti sitä kuljetaan esimerkiksi, äh, esimerkiksi jos jollain alueilla luomutuotanto on hyvin vähän, niin sitten eläimille on hyvin vaikea saada luomuravintoa ja niin edelleen, ainakaan paikallista sellaista. Joten kyllä tässä tarvitaan tiettyä joustavuutta, ettei lähdetä jarruttamaan järjestelmää liiallisilla vaatimuksilla, joita ei ole ihan ajateltu loppuun asti. Me tulemme käymään erittäin tärkeää keskustelua tästä aiheesta, kun ajatellaan äh, luomutuotantoa myös äh, eläinten tuotannossa. Äh, olen kyllä pohtinut tai todennut, että meidän tulisi pohtia myös tiettyjä tilojen koko rajoituksia mitä luomutiloihin tulee. Jos meillä nyt esimerkiksi on rajoitus, että 3000 kanaa tai 12 000 eh, kanaa eh, voi yhdellä tilalla olla. Eh, kyllä tästäkin täytyy mielestäni voida keskustella ihan näistä numeroista. Se, että onko possuja 200 vai 1500. Kyllä minä pitäisin kiinni todella näistä tietyistä tavoitteista, mutta tässä nyt on kuitenkin pohjaa keskustelulle. Samoin valvonta. Valvonta on äärimmäisen tärkeää. Tilintarkastustuomioistuinkin on siihen viitannut. Minä vastustan sitä, että vuosittainen valvonta korvataan riskivalvonnalla, vuosittainen valvonta, vuosittaiset kontrollit ovat välttämättömiä, myös tuottajat toivovat tätä ja myös kuluttajat, jotka ovat sitten voineet luottaa siihen, että ainakin vuositasolla valvonta toteutuu. En minä sitä sano, etteikö voitaisi tukea myös tällaista riskivalvontaa, riskiarvioon pohjautuvaa valvontaa toki, mutta täydentävänä. Mielestäni vuositarkastusten järjestelmä täytyisi säilyttää ja vastustan muuten sitä, että luomuvalvontaa poistetaan täältä luomuasetuksesta. Mielestäni luomualan oma järjestelmä, valvontajärjestelmä on osoittautunut hyväksi ja meidän täytyisi mielestäni paitsi, että säilyttää se myös parantaa sitä. Tuontivalvonnassa se, että otetaan yksi yhteen eurooppalainen asetus käyttöön kaiken tuonnin osalta. En usko, että se tulee onnistumaan, eli tässäkin tarvitaan hiukan joustavuutta. En halunnut näitä kaikkia 352 tarkistusta ehkä käydä läpi. Ne ovat nyt käännettävinä ja onkin käännetty monille kielille jo useimmillekin, joitain on vielä tulossa. Ja haluan muuten myös kiittää komissiota hyvin rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet monissa teknisissä keskusteluissa. Samoin haluan kiittää varjoesittelijöitä jo tässä vaiheessa. Mehän olemme varjoesittelijöiden kanssa käyneet jo monia keskusteluja ja keskustelut ovat olleet hyvin rakentavia. Samoin haluan kiittää neuvostoa, jonka senkin kanssa on jo käyty keskusteluja. Ja toivon, että vielä tänä vuonna asiassa saadaan aikaan sopimus, koska mielestäni luomualalla on vihdoinkin oikeus saada tietää, että miten tässä nyt tullaan etenemään asetuksen suhteen. Ja odotan näin ollen myös rakentavaa yhteistyötä neuvoston kanssa. Kiitoksia. No niin, kiitos teille, herra Hoisling. Me tulemme käymään keskustelua ja todella tässä nyt sitten 12 kesäkuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle, kunhan kaikki kieliversiot on saatu. Niin kuin tiedätte, kello 17.30 alkaa yhteinen kokouksemme ympäristövaliokunnan kanssa Jan rakennuksessa 4 Q2 salissa. Siksi pyytäisin, että puhutte kukin lyhyesti minuutti kullekin. Aikaa riittää, ei enempää. Nyt varjo esittelijät, onko puheenvuoropyyntöjä? Yksi minuutti muistuttaa puheenjohtaja. Kiitos. Näkeeköhän no, minut? Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon ja haluan kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksen esittelystä. Mielestäni on aika valitettavaa, että puheaikaa näin tärkeässä asiassa ei ole kuin minuutti. Jo viime keskustelussa, viime eh, kerrallakin eh, esittelijä puhui pitkään ja mm, minulla olisi nyt sitten aikaa 20 sekuntia vastata. Ei, ei tule kyllä riittämään. Ähm, haluan äh, kiittää tästä erittäin onnistuneesta äh, mietintöluonnoksesta, erityisesti mitä näihin raja-arvoihin tulee, mitä valvontaan tulee, mitä äh, tulee todella prosessiperusteisiin tarkastuksiin, samoin Äh, luomu, äh, siemenviljaluomu, rehu. Kysymykset ovat tärkeitä. Mitä tulee sitten näihin sekayrityksiin, niistä täytyy puhua. Samoin meidän täytyy puhua vielä näistä suuruusluokista. Siis äh, en ole ihan varma siitä, että onko tässä luomuasetuksessa järkevää asettaa katto tilojen koolle. Samoin meidän täytyy puhua ehdotetusta virastosta ähm, olisi varmasti järkevää ei ehkä perustaa virastoa, vaan pikemminkin tällainen selvityskeskus. Kaiken kaikkiaan olisi ollut huomattavasti parempi, jos olisimme keskittyneet pikemminkin tähän asti sen nykyasetuksen täytäntöönpanoon, emmekä olisi lähteneet ehdottamaan sen täyttä uudelleenlaadintaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tietenkin varjoesittelijät ovat jatkuvassa yhteydessä esittelijän ja toisiinsa, mutta me tietenkin kiitämme nyt sitten kaikkia. Ja minä tässä nyt pitemmittä puhetta vain jaan näitä puheenvuoroja. Ja muistaisin myös, että ei tässä nyt ehkä ole tarpeen kaikkia toistaa, mikä on jo kuultu. Herra André. Oui, merci, monsieur le président. C'est certainement inutile, mais c'est assez... Euh, Kiitos, puheenjohtaja. 15 päivän takaraja tarkistuksille ei riitä näin teknisen asian suhteen ja 30 minuuttia käsittelyaikaa ei myöskään riitä. Martinin esiin tuomat asiat ovat eh, merkittävän tärkeitä. Tämä on oikein mukainen tapa käsitellä tätä. Minä olen kiittää Martinia hänen ponnisteluista. Hän on tehnyt suunnattoman työn tämän mietinnön eteen tarkistukset oli yli 300, on katsottava kuinka suuri asiakirja on kyseessä. Tämä on merkittävä asia Ervan maataloudelle. Puhutaan eri kynnyksistä, sisäisistä tarkastuksista, tuonnista. Tämä virasto on hyvä ajatus, jota tulisi harkita. Ja kasvin lisäysaineiston on myös tärkeä asia, joten ei ole oikea tapa käsitellä tätä asiaa siten, että meillä on ainoastaan puoli tuntia aikaa käsitellä tätä. Olisi tärkeää, että meillä olisi riittävästi aikaa, jotta pääsisimme tämän asian ytimeen. Grazie Presidente, e ringrazio il relatore Osling. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä Hoislingia siitä, että hän on ollut niin valtavan hyvin saatavilla ja että hän on kyennyt tekemään näin hyvän yhteenvedon. Olen saanut sen huomata useissa tapaamisissamme. Haluaisin todeta, että me tarvitsemme, olen tämän toistanut usean otteeseen, tarvitsemme pitkän aikavälin visiota, ei pelkästään lyhytnäköistä kuvausta tämänhetkisestä tilanteesta. Luomutuotantoa pidetään todellisena lupaavana toimialana, erityistoimialana ja toivottavasti se nämä lupaukset täyttää muutaman vuoden kuluessa. Perinteisen maatalouden häviäminen tapahtuu nimenomaan luomutuotannon lisäämisen kustannuksella. Haluaisin kuitenkin painottaa tätä viraston luomiskysymystä. Tämä on hieman häiritsevää, sillä viraston perustaminen on aina hyvin kallista. Ja toisaalta tämä merkitsee sitä, että luomutuotanto on aina erityistuotantoa, ei perinteistä maataloustuotantoa lainausmerkeissä. Eli olen sitä mieltä, että jos harkitsette virastoluontoa, niin pitäisi, luomista, niin pitäisi miettiä tällaista siirtymäkautta, jonka lopussa sitten tuo virasto enää olisi olemassa. Tokihan keskustelua tullaan käymään äh, jatkossakin, äh, eli me tulemme palaamaan tähän aiheeseen luonnollisesti. Rouva Müller. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua varjoesittelijämme nimissä. Hän on edelleen lentokentällä eikä valitettavasti ehtinyt tänne ajoissa. Me pidämme tätä ehdotusta erittäin hyvänä. Herra Hoislingin työstä haluamme erityisesti häntä kiittää. Hän on valinnut erittäin käytännönläheisen lähestymistavan. Hyvä niin. Kannatamme myös sitä, että tässä perusasetuksessa säännellään mahdollisimman paljon. Me eh, myös vastustamme näitä eh, raja-arvoja, eh, aiheuttajaperiaatetta, täytyisi kunnioittaa. Kustannukset voisivat olla jopa 5000 euroa per tila, se on liikaa. Mitä tähän luomuvirastoon tulee, siitä voidaan puhua. Kauppa kolmansien maiden kanssa tehdyt ehdotukset vaikuttavat oikein hyviltä. Ja sitten emme usko, että ylärajat tulisi ottaa käyttöön, mitä tilojen kokoon tulee. Tästä tullaan varmasti käymään vielä hyvin mielenkiintoista keskustelua. Kaiken kaikkiaan suhtaudumme erittäin myönteisesti ja tämä on ollut meille erittäin mukava yllätys tämä mietintöluonnos. Kiitoksia. Ritoma. Sorry, sorry, Chair. Thank you, Chair. First of all, I would like to thank... Anteeksi. Kiitos minä olisin ensinnäkin kiitän Hoislingia työstään tämän vaikean asian suhteen. Ensinnäkin minä olen varma, että tätä, tarvitaan tätä uutta asetusta ja se tuo erittäin paljon byrokratiaa mukanaan. Minä haluaisin puuttua kahteen asiaan. Tämä rinnakkaistuotanto. Esittelijä haluaa rinnakkaistuotannon saada poistettua, mutta tämä on mahdollista. Tämä on mielestäni hyvä, että voidaan suorittaa niin luomu kuin perinteistä tuotantoa komissiolla on riskiperusteinen lähestymistapa. Onko tämä, tämä on kustannustehokas ja vähentää byrokratiaa. Mielestäni on tärkeää, että pitäydytään tässä lähestymistavassa. Tärkeää Toinen asia on tämä jälleenmyyntiin liittyvä sertifiointien poistuminen. Tämä poikkeus koski ainoastaan ennalta pakattuja tuotteita. Tämä rajoittaa nämä poikkeukset, jotka ovat tarpeellisia ja ovat nykyisessä lainsäädännössä mukana. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, mehän olemme käyneet tällä lainsäädäntökaudella jo keskusteluja asiasta, mutta mielestäni on aivan uskomatonta, että meillä jäsenillä ei ole vähintäänkin kolmea minuuttia tässä aikaa. Minä sanoisin teille puheenjohtaja, että katsokaapa Eh, sihteeristön kanssa nyt eh, tilannetta. Tehkää sellaiset esityslistat, että meillä kullakin on todella aikaa vähintäänkin kolme minuuttia keskustella eh, aina jokaisesta asiasta. Mitä ihmeen jäseniä me olemme, kun kerran emme täysistunnossa saa puheaikaa, emmekä sitten myöskään valiokunnassa. Itse tulen luomu maasta jossa tuotantoa on hyvin paljon. Me tulemme tekemään äh, monia tarkistuksia liittyen tähän virastoon, liittyen siemenviljaan äh, ja moniin muihinkin kysymyksiin. Kiitoksia ja minä todella pyydän, että sihteeristön kanssa nyt katsotte tätä, että saamme vähintäänkin kolme minuuttia aina äh, puheaikaa, koska eihän tästä tule yhtään mitään. Tak, może rzeczywiście zamiast zorganizować parę... Kiitoksia. E, niin ehkäpä toden totta e, meidän tulisi e, järjestää useampia kokouksia niin, että ehtisimme paremmin keskustella asioista. Ja tietenkin tämä tieto, tiedon täytyy välittää päätettyä ja tarkistusten saamisen jälkeen hän sitten tulee vielä jatkokeskustelua. Nyt Rova Köstinger. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä Martin Hoislingia siitä, että, että sekin päivä tuli, että vihreät ovat tällaisilla linjoilla kuin herra Hoisling nyt niin hienoa, että tämänkin päivän vielä näimme, mutta leikkisikseen. Kun ajatellaan luomu lisääntymisaineistoa tar- haluaisimme todella edistystä. Vihreäthän viime vuonna teettivät tutkimuksen siitä, että 85 prosenttia siemenviljasta Euroopassa on kolmen suuryrityksen käsissä. Eli jos luomuviljelijä ei joudu käyttämään luomuviljaa, niin eihän tämä markkinakaan sitten kehity. Joten tässä paljon varmasti kehitystä tulessa, kun ajatellaan eurooppalaista lisääntymisaineisto kehitystä niin tässä paljon. Sitten vuoristoalueiden yritykset tarvitsevat kyllä poikkeuksia jatkussakin Luomuviljely on valtava mahdollisuus vuoristoalueille ja niiden tulevaisuudelle, mutta ne tarvitsevat tiettyjä poikkeuksia esimerkiksi juuri eläinten hoidon suhteen. Tämä ehdotus nyt tästä tilojen koon rajoittamisesta ei ehkä niinkään Itävaltaan Eh, tule kohdistumaan näin paljon, mutta mitä ihmettä sitten, kun on 2999 eh, sikaa, niin miten ihmeessä voi olla eroa siinä, onko, heitä tämän, onko niitä tämän verran tai 3111. Kun puhutaan näin suurista yrityksistä, niin kyse ei ole niinkään lukumäärästä kuin näistä metodeista, joita käytetään, mutta me palaamme tähän keskusteluun vielä jatkossa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten äh, Aguilera seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, minä olen kyllä tässä kollega äh, Erantsin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kyllä tämä keskustelu ansaitsisi pidemmät puheajat ja pyydän, että puheenjohtajista ja sihteeristö äh, järjestävät asiat jatkossa paremmin asian. Minäkin olen siis espanjalainen ja meillä on hyvin merkittävä luomutuotantoa, mutta minä en ymmärrä, miksi tässä keskustelussa joissain puheenvuoroissa todetaan, että eh, kaiken tuotannon täytyy olla yrityksissä luomutuotantoa. Eh, eh, perinteinen tuotanto ja luomutuotanto tulevat aina kulkemaan käsi kädessä. Kyllä minäkin haluan, että tuemme luomutuotantoa ja teemme kaikkemme sen puolesta, mutta eh, mitä tulee tällaiseen sekatuotantoon, eh, eh, mielestäni sitä ei tule jatkossakaan kieltää. Varmaan jotain tarkistuksia tulemme tekemään. Olen muuten ihan samaa mieltä kanssanne siitä, että liikaa, aivan liikaa asioita jätettiin tässä asetusehdotuksessa nyt komission käsiin delegoitujen säädösten kautta, joten tätä täytyy korjata. Ja artikla 20 on hyvin tärkeä. Nykytilanne on ollut huono alalle, mutta tulen tekemään myös tarkistuksia tältä osin. Ja te olette kyllä tehnyt monia hyviä ehdotuksia. Enkä minä ymmärrä myöskään sitä, että karjatilan koko jotenkin liittyisi luomuun. En ymmärrä. Ymmärrän, että te olette vihreää ja ymmärrän, että teillä on oma ideologianne, mutta älkää nyt sekoittako puuroja ja vellejä keskenään. Pan poseł Dorfman, Seuraavaksi edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin todeta, että meillä oli tuossa äsken kaksi tuntia aikaa keskustella Brasilian maataloudesta. Juu, oikein mielenkiintoistahan se oli, mutta eipä tässä nyt mitään konkreettista syytä tälle keskustelulle ollut. Ja nyt kun meillä on sitten yksi kaikkein tärkeimpiä keskusteluja, ja olemme vielä yhteispäätössä menettelyssä ja nyt meillä on sitten reilu puoli tuntia aikaa. En ymmärrä tämmöistä ollenkaan. Mitä tuohon raja-arvokysymykseen tulee? Minä tulen maasta Italiasta, eh, jolla on ollut raja-arvot eh, vauvojen ruoassa jo joidenkin vuosien ajan. Tämä on aiheuttanut merkittäviä ongelmia, koska epäpuhtaudet jotka tulevat luomutuotantoon tai luomutiloille, tulevat perinteisiltä tiloilta. Ja tulen itse alueelta, jossa luomutuottajat ovat joutuneet luopumaan luomutuotannosta, koska eivät ole pystyneet kunnioittamaan näiden raja-arvojen asettamia puitteita ja ovat täysin syyttömiä tähän koska saastuminen on tullut muualta. Ja toteaisin, että tämä komission ehdotus tällaisenaan on kyllä aika järjetön todennäköisesti näiltä osin. Kiitoksia. господин председател. като зелен и това, което каза Клара, за биопроизводство в България... Niin, oli kovin kiinnostavaa kuulla mitä sanoitte. Bio, luomutuotanto Bulgariassa on hieman käänteistä. Parlamentin tulisi toimia tässä suhteessa ehkä aktiivisemmin. Ja tarkistus 196, jossa puhutaan valvonnasta ja luomutuotteiden merkinnöistä. Kohdassa 13 ehdotuksessa mainitaan myös riskianalyysi. Uskoakseni, jos halutaan säilyttää luomutuotanto puhtaana, niin nämä, tämä valvonta tulisi säilyttää kaikkien tuottajien kohdallaan. Sitä tulisi mm, tehdä vuosittain. Kyseessä on nimenomaan laadun tae. Ja käsittääkseni minä tulisi tästä luopua. Toinen ehdotus 352 toteaa, että kriteerit asetetaan myöhemmin. Voisiko edustaja Hoisling antaa meille lisätietoa siitä, milloin nämä kriteerit määritellään? Ryhmäsertifiointi on uusi asia. Se vähentää byrokraattista taakkaa, mutta tuottajat haluaisivat tietää, mihin ehtoihin tulee vastata, jotta tämän piirin pääsee. Luomutuottajat minun maassani ovat ottaneet minun yhteyttä. Olen kovin huolissaan tästä asiasta ja todenneet, että ryhmäsertifiointi saattaisi johtaa matalampaan laatuun ja valvontaan. Ja lopuksi se, mitä edustaja Köstinger totesi erityyppisistä siemenistä – ja lajikkeista, hedelmä- ja vihanneslajikkeista. Se on kovin tärkeää, sillä saattaa olla kyseessä sellainen lajike, joka on kehitetty tietyllä alueella. Ja tällä tavalla voitaisiin myös ehkäistä toisia ilmiöitä ja rohkaista alueellisen, paikalliseen tuotantoon. Ja autettaisiin myös innovoimaan tällä alalla. Lähetän teille esityksen myöhemmin. Kiitoksia. Takula. Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan lausua tässä kiitoksen Häslingille. Olen tässä tosiaan uusi edustaja tai uusi vanha edustaja korvaan täällä Olli Rehn, joka siirtyi Suomeen ja näin vähän hyppää liikkuvaa junaan. Ja muutama ajatus tästä hyvin lyhyesti, jotka pystyn kyllä tiivistämään tähän minuuttiin. Tässä ehkä ne keskeisimmät kysymykset liittyvät kolmeen asiaan raja arvoihin valvontaan ja virastokysymykseen. ehkä tuosta virastokysymyksestä voisi lähteä liikkeelle. eli minusta meidän on aina muistettava eurooppalaisena lainsäätäjänä se että me tarvitsemme vähemmän mutta parempaa ja minusta se ei tuota niin mitään lisäarvoa uuden viraston laittaminen byrokratiaan on jo tällä hetkellä tarpeeksi. tuohon suomen kannalta näen tuon riskiperusteinen valvonta olisi toivottavaa eli ei ole mitään järkeä siinä että joka vuosi useampikin tarkastaja hyppää niillä tiloilla. kyllä meidän pitää luottaa siihen että talonpojat maanviljelijät luomutuottajat tekevät työnsä ja, ja esimerkiksi kerran kolmessa vuodessa tai näin edespäin tapahtuva riskiperusteinen valvonta varmasti tässä riittäisi. eli tarvitaan järkeviä toimia jotta, tosiaan maatalouden byrokratiaa saadaan niin vähennettyä ja niitä rahavirtoja mitä meillä on niin ohjattua siihen kestävään ja hyvään tuotantoon. oikeastaan näillä ajatuksilla tässä lyhyesti tervehdin tätä mietintöä. Minä sanoin, hyvä puheenjohtaja, että siinä asti kun tämä mietintö tuotettiin, niin Britannian luomuviljelijöiden enemmistö aika oikeastaan pitivät EUsta. Mutta tämä nyt kyllä kovasti tulee muuttamaan heidän mieltään. Todellakin tulee miltei mahdottomaksi harjoittaa luomuviljelyä näiden sääntöjen poitteissa. Joustavuutta ei ole. Tämä on erittäin riskialtaista ja markkinat ovat kovin ailahtelevaiset. Erityisesti minua kiinnostaa se, että meidän luomu toimialamme on erittäin hyvin valvottua Britanniassa. Meillä tehdään siinä suhteessa hyvää työtä, mutta, mutta tässä on sellainen suuntaus, jossa mielessä tämä luomuruoka on niin paljon parempaa kuin mikään muu ja siinä ei saa millään tavalla saastuttaa sitä minkäännäköisellä muulla siemenellä. Moni ei ymmärrä sitä, että 30 tonninen ähm, kuorma-autollinen äh, jyviä saattaa sisältää suuren määrän ei-orgaanisia, ei-luomuviljeltyjä jyviä. Ja ovatko, ne, ovatko myös jotkut luomutuotteet puhtaita ja ovatko ne ravintorikkaita, sekin on toinen kysymys. Tarant. No? Tarant. Okei. Okay. E, seuraavaksi edustaja Federer. Kiitos puheenjohtaja. Halusin Pas pour se faire un oui, merci. merci, Monsieur le Président. C'est mon voisin qui me distrait. Ben oui. Alors simplement... Kiitos. Tässä naapuri häiritsee työskentelyä. Me tyytyväisenä olemme perehtyneet esittelijän työhön. Tässä tuodaan esille tämä luomutuotteiden maantieteellinen alkuperä. Lisäksi lyhyet siirtymät tai se, että korostetaan tätä tuotteiden alkuperää. Me olemme sitä mieltä, että tämä on kaikki tarpeellista. Haluan kiinnittää huomiota erääseen tärkeän asian. Tähän sosiaalisen polkumyyntiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Luomutuotanto tapahtuu joissain paikoissa nämä tapahtuu erittäin kalliilla ja tämä tuo mukanaan tämä, nämä työvoimakustannukset saavat aikaan sen, että tuotteet ovat melko kalliita. Lisäksi tämä sosiaalinen polkumyynti on asia, johon ei kiinnitä huomiota. Olisi tärkeää, että luomutuotteita kyllä edistetään, mutta olen sitä mieltä, että tähän sosiaalisen polkomintiin tulisi kiinnittää huomiota. Ja nyt edustaja Fedele. No kiitos puheenjohtaja. Haluan aloittaa korostamalla sitä, kuinka tärkeää nämä keskustelut valiokunnassa ovat. Ne tarjoavat mahdollisuuden meille jäsenille mm, ymmärtää kollegojen ajatuksia siitä, mikä on tärkeintä ja miten he perustelevat ajatuksiaan. Ja tämä on myös tärkeä paikka meidän sopia ja pyrkiä yhteiseen linjaan ennen äänestystä. Mielestäni esittelijä on lähtenyt kyllä aimo harppauksin oikeaan suuntaan tuosta komission alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta matkaa täytyy vielä kulkea. Ensinnäkin, kun ajatellaan äh, esimerkiksi maito- tai Lihantuotanto on äärimmäisen tärkeää voida poistaa sarvet. Tämä on tärkeä asia edelleen näiltä nautaeläimiltä. Sitten nämä sekatilat. Ruotsissa olemme nähneet ihan selvästi, että riskit jaetaan luomutuotannon ja perinteisen tuotannon välillä ja tämä mahdollisuus on säilytettävä jatkossakin. Ja sitten viimeinen seikka, jonka halusin nostaa esiin tässä lyhyessä ajassa, nimittäin Euro, tämä Euroopan luomuvirasto. Ihan niin kuin suomalainen kollega sanoi, mielestäni tämä luo turhaa byrokratiaa ja turhia kustannuksia ja lisää turhia sääntöjä. Eli hän oli tässä aivan oikeassa, olen samaa mieltä. Tärkeämpi on, että voidaan kasvaa. Kiitoksia. Kuja. Kiitoksia. Ja herra Flanagan. Thank you. Um, uh, just congratulate. Kiitoksia. Haluan vain onnitella Hoislingia tehdystä työstä ja olin samaa mieltä siinä edessä istuvan kanssa, joka sanoi, että tähän tarvitaan lisää aikaa, kun halutaan sitten tarkistuksia, kun otetaan huomioon, miten paljon tässä on yksityiskohtia. Ja ne, jotka haluaisivat enemmän puheakaan täällä, minulla on ehdotus. Olisiko mahdollista, että kokoukset aloitettaisiin ajallaan? Minä tulen joskus tänne sisään ja pohdin vain sitä, että osaankohan enää lukea. Täällä vaan hengaillaan vielä puoli tuntia kokousajan alettua ja siellä teillä on ihan toivoton tehtävä saada kaikki pikulapset istumaan paikoille. Tulkaa ajoissa paikalle. Minä olen ollut paikallisen koulun johtokunnassa ja rehtori pani kyllä oven kiinni, jos myöhästyimme. Me kaikki olimme paikalla oikeaan aikaan ja meillä oli ihan riittävästi aikaa puhumiseen. Meilläkin tänään olisi ollut 28 minuuttia lisää aikaa, jos olisimme olleet täällä oikea-aikaisesti. Bardzo dziękuję, przyjmuję uwagi. W tej chwili No niin, nyt vuorossa olisi sitten komissio. Rouva johtaja Mania, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Hoslingille tästä mietintöluonnoksesta. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja, jota kärsimättömänä odotimme. Minulla on muutama sana liittyen tähän ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt. Ensinnäkin luomuviljelyn kasvu on ollut merkittävä. Tämä ala kasvaa noin 9 prosenttia vuodessa. Tämä on ollut pieni sektori, mutta tämä on kasvamassa kestävämmäksi, merkittävämmäksi sektoriksi. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että tämä merkittävä kasvu on kiinni ennen kaikkea tuonnin kasvusta sen sijaan, että luomuviljely olisi kasvamaan päin Euroopan unionissa, joten on tarvetta helpottaa uusien osallistujien tulo tähän kasvualan. Valvonta nykyisellään ei ole riittävän tehokasta. Tilintarkastustuomioistuin on tätä moittinut, joten valvonnan suhteen meillä on kyllä merkittävästi parannettavaa. Neljäs asia, nykyinen järjestelmä mm, nykyisessä toiminnassaan ei aseta eurooppalaisia tuottajia samalle viivalle tuojien kanssa, joten jälleen kerran me halusimme lisätä yhdenmukaisuutta siten, että kolmansista maista saapuvat eh, tuotteet vastaisivat tasoltaan näitä Euroopan unionin tuotteita. Eurooppalaiset kuluttajat eivät ole pakotettuja – ostamaan luomutuotteita, vaan kuluttajat ostavat luomutuotteita, sillä nämä luottavat logoon ja luottavat siihen, että tämä tuo mukanaan tietyn takeen laadusta, muun muassa sen suhteen, ettei se sisällä torjunta-aineita. Joten tässä näitä syitä sille, miksi komissio laati tämän ehdotuksen. Minä haluaisin myös korostaa sitä, että mitä tulee näihin jäämiin ja siihen, että luodaan nämä kynnykset jäämille ja tuholais torjunta ja jäämille, että mikäli on valvonta- ja seurantajärjestelmä, jossa valvotaan näitä kiellettyjä tuotteita, niin vaikka sääntöjä noudatetaan, niin näitä jämiä saattaa silti olla olemassa tuotteissa, joten me olemme sitä mieltä, että näitä Jämiä tulisi käsitellä harmonisoidulla tavalla Euroopan unionissa ja jälleen kerran kuluttajilla tulee, kuluttajien tulee voida luottaa tähän luomulogoon. Mitä tulee komission ja komission kantaan, näin, että puheenjohtaja huito ja nuijaa, joten me olemme valmiita keskustelemaan parlamentin kanssa – meidän pääjohtaja on myös joustava ja avoin rakentavalle keskustelulle kahden muun toimielimen kanssa, jotta voidaan taata riittävästi joustavuutta, jotta voidaan ajaa tämän sektorin etua. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Hoislingelle ennen kuin kerron vielä tämän, että 12.6. mennessä täytyy esittää tarkistukset ja me käymme vielä tästä keskustelua. Ja edustaja Hoislinger, haluatteko nyt tehdä hieman yhteenvetoa siitä, miten pitkälle olette päässeet tässä työn vaiheessa? Voisitte ehkä näin kertoa meille siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Ja sen jälkeen se, siirrymme täältä 462 saliin, jossa meillä on Envin kanssa yhteinen kokous. Huomenna vapaata ja torstaina äänestään. No minähän tuossa jo kerroinkin äh, itselleni tärkeät asiat. Äh, ja kuvailin tekemäni ehdotuksia. Ja on hyvin tärkeää, ihan niin kuin täällä todettiinkin, että ajan puutteen vuoksi tänään syvälliseen keskusteluun ei ollut aikaa, mutta todella tämä luomu tuotantokysymys on niin tärkeä, että meidän täytyy siitä ehtiä hyvällä ajalla keskustelemaan ja ennen kesätaukoa näin aivan varmasti me voimme saada aikaan maatalousvaliokunnan yhteisen kannan asia, joka kiinnosti monissa puheenvuoroissa, oli tämä sekatilakysymys. kysymys Olen tätä käsitellyt itse pitkään. Olen avoin pohtimaan asiaa ja tiedän, että monissa jäsenvaltioissa keskustelua halutaan käydä. Meillä on kulttuurisia eroja. Saksassa ja Itävallassa ehm, Tämä ei oikeastaan ole tärkeä aihe, tämä sekatilakysymys, ja joissain, joissakin maissa lähes 40 prosenttia tiloista on tällaisia sekatiloja, joten kyllä tässä rakentava yhteinen kanta täytyy löytää pitäen mielessä koko ajan tämä meidän päätavoitteemme, nimittäin se, että luomutilojen määrää saataisiin eh, lisättyä, ettei se ainakaan vähentyisi. Ja mitä noihin äh, raja-arvoihin tulee, äh, komissiolle totesin, että, toteaisin, että äh, kuluttajat eivät halua mitään jäämiä, on kysytty, hyvä, mutta jos olisi kysytty toisinpäin, niin tietenkään kuluttajat eivät halua mitään jäämiä, mutta luomu tuotteissa tämä nyt ei olekaan mikään kysymys, joten tässä on turha lähteä tällaiselle tielle, kuin komissio on lähtenyt. Uskon, että voimme saada aikaan tässäkin hyvän ratkaisun. Me emme missään nimessä halua luomutiloille entistä eli kovempaa taakkaa. Päinvastoin niiden taakkaa täytyy keventää, että saadaan useampia houkuteltua luomun tielle. Kiitoksia. czwartek głosowanie o dziewiątej prosimy przynieść karty potem mamy spotkanie z panem komisarzem. No niin, kiitoksia. Muistutan, että otatte e, kortit mukaan. E, nyt menemme tuonne 4Q2, e, jossa meillä on yhteiskokous, joka liittyy kloonaukseen ja tarkistuksiin. Ja nyt pyydän kiirehtimään sinne.